pelkästään velvollisuuden tunnesta, vaan ihan, ihan ilosta jatkaa tämän, tämän äh, näiden asioiden parissa niiden kehittämistä. Trope. Kiitoksia komission jäsen, hyvät kollegat. Meillä on nyt kuusi päätösasmaesitystä liittyen kysymykseen, josta on juuri keskusteltu. Keskustelu on päättynyt ja äänestys toimitetaan huomenna puolelta päivänä. Seuraava kohta esityslistalla on suullinen kysymys komissiolle. Ilmailutoiminnan sisällyttäminen kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmään yhteisössä. Ja aloitamme keskustelun. Ja ensin kysymyksen esittäjät saavat puheenvuoron. Ensimmäisenä Liise, kaksi minuuttia. Frau Präsidentin. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Vuonna 2008 intensiivisten neuvottelujen jälkeen saimme ilma, ilmailun mukaan päästökauppajärjestelmään. Silloin olin esittelinä ja jotkut varjoesittelijät ovat täällä myöskin nyt läsnä. Jos näin ei olisi... Jos me emme tehneet tätä vihastuttaaksemme kolmansia maita tai ilmailujärjestöjä, vaan siksi, että meillä on ongelmia. Kasvihuonepäästöjen kasvu on ollut hälyttävä ja ilmailuliikenteessä päästöt ovat 20 vuodessa kaksinkertaistuneet. Vuodesta 90 jälkeen on tehty Kioton sopimus ja kasvihuonepäästöjä pitäisi vähentää. Ja ikävä kyllä täytyy sanoa, että tähän mennessä mitään konkreettisia tuloksia ei ole tullut. Meillä oli tärkeää, mikäli nyt teemme lainsäädäntöä, että lentoyhtiöt, jotka nousevat ja laskeutuvat eurooppalaisella lentokentällä, ovat kaikki mukana. Oli kyse sitten amerikkalaisesta, eurooppalaisesta ja kiinalaisesta. Kaikki ovat mukana tässä järjestössä. Tämä on tärkeä ilmaston kannalta ja myöskin reilun kilpailun kannalta hyvin tärkeää. Ja tämä on tehty yhteispäätösmenettelyssä ja parlamentti on tehnyt monia kompromisseja ja siitä syystä on tärkeää, että näistä ilmoitetaan myöskin kolmansille maille. Näitä kompromisseja ei enää voida muuttaa, koska olemme yhteispäätösmenettelyssä. Ja tietysti vastustusta tuli kolmansista valtioista, ja tämä nyt näkyy Aikeon yleiskokouksessa, joka alkaa ensi viikolla. Ja me olemme kuitenkin oikeudellisesti oikeassa. Tämä on jo tarkistettu monen kertaan mutta kyseessä on myöskin poliittinen kysymys. Ja siitä syystä me tarvitsemme poliittista tukea neuvottelijoiltamme, komission jäseneltä Kallakselta ja puheenjohtajavaltio Belgialta. Yhdysvaltojen kanta on nyt sellainen, no tapasin Yhdysvaltojen neuvottelujen johtajan ja kysyin, että tietääkö hän, että ympäristölainsäädäntö jonka edustajanhuone on hyväksynyt ja jonka Obama, Obama myöskin on tukenut sitä, että sekin liittyy nyt tähän kysymykseen. No mikäli yhdysvaltalaiset saavat läpi sen, että on vain kahdenvälisiä sopimuksia, sitten tilanne olisi laiton ja yhdysvaltalaiset eivät ole antaneet vastausta ja Obama ei pitäisi puhua ilmastotavoitteista, vaan konkreettisesti hän pitäisi tehdä jotain. Συντάκτης επίσης ο κύριος Γκρότ. Kiitoksia. Ja sitten Grote, kolme minuuttia. Olkaa hyvä. Ja noudattakaa puheaikaa. Kiitoksia, äh, äh, puhemies, komissaari. Täällä äh, keskiön tunneilla keskustelemme ilmastonmuutoksesta. Meillä on talous- ja rahoituskriisi vastikään takana me siitä. Siksi juuri tämä teema on erittäin tärkeä kysyä vähän, mitä komissio näissä EK-neuvotteluissa tulee toimimaan. Me, me olemme täällä eh, pitkään hionneet eh, kompromisseja tässä eh, talossa koskien tätä ilmailuliikenteen osuutta tässä päästökaupassa. Meillä on tiukka keräväntä ollut neuvoston kanssa ja tämä nyt näytyy sitten ulospäin näkyy. Tämä täytyy näkyä sitten ulospäin. Ja toistaiseksi, mitä minun näkemykseni on se, mitä ikään tulee, ja erityisesti mitä ilmailun päästöihin no, tulee. Investoidaan paljon, mutta tulokset ovat olleet pyörä nolla toistaiseksi. Se, mitä me ehdotuksessamme suurella enemmyksellä olemme peräänkuuluttaneet, pitäisi myöskin siirtää sitten tämä kansainväliselle tasolle. 2000, 2012 vuodesta lähtien tämä järjestelmä astuu voimaan meillä on tässä kolmansia maiden ongelma. Esimerkiksi siellä Washingtonista lähtee äh, äh, äh, lentää Eurooppaan, silloin hän tulee tämän meidän kaupan, päästökaupamme piiriin, koska ilmastonmuutoskin on globaali. Tätä vastaan täytyy taistella myöskin globaalin keinon. Me täytyy kehittää verotuksellisia instrumentteja esimerkiksi, niin kuin meillä on tällä autoverokin esimerkiksi, meillä ei ole vielä nyt sitten minkään valmiutta kehittää yhteiseurooppalaista verotuspolitiikkaa. Tässä paras ratkaisu on tällainen päästökauppa, ja se pitää ottaa sitten kattamaan myöskin kolmannet maat ja näin myöskin e-, Euroopan neuvoston joka, ja neuvostonkin taholta, joka taas välitettävästi loistaa poissaolollaan näinä myöhäisinä hetkinä. Sen täytyy ottaa tämä puolustettavakseen näissä neuvotteluissa. Kansainväliset neuvottelut, toimijat, Yhdysvallat esimerkiksi Obama on tässä sitten paljon vartijana, mitä tulee ilmastopolitiikkaan ja tässä pelissä on äh, äh, USA puolella pallo nyt äh, jos, jotta se saadaan mukaan tähän tasapuoliseen, tasapuoliseen kaupankäyntiin. Kööpenhaminan kokeus ei johtanut tällä varsinaisiin tuloksiin, mutta mitä sitten tulee taas ikä on ja ajatellaan ympäristön solitiikkaa, Tämäkin on nyt sitten uhattuna. Sitten niin siksi kysymme niin, kysyn komissiolta, jos ei kerran mitään sopua saada aikaiseksi tässä päästökaupassa, onko komissio sitten valmis neuvottelemaan ikään kanssa? Onko tässä, onko teillä joku varasuunnitelma ja, miten, ja millä tavalla ylipäätänsä komission neuvosto tässä asiassa tulevat sitten toimimaan? Kiitoksia. Me olemme jo jäljessä aikataulusta, joten todellakin pyydän, että pidätte kiinni aikataulusta, koska meidän täytyy nyt ajat lopettaa ajoissa. Sitten Kramer yksi minuutti. Puhemies, ikävä kyllä nyt puhutaan epäonnistuneesta strategiasta. Jo silloin, kun tästä direktiivistä päätettiin, silloin mietittiin, onko tämä nyt mietitty ihan loppuun asti että kolmannet maat ilman konsultaatiota otetaan mukaan päästökauppajärjestelmään. Ja me nyt tällä hetkellä emme tiedä, mikä nyt on kansainvälinen tilanne. Me kuvittelemme, että meidän pitää vain pitää kiinni kannastamme ja sitten se menee Kööpenhaminassa läpi. No tain, näin se ei ole. Meillä on nyt direktiivi, joka täytyy panna täytäntöön, ja haluaisin nyt komissiolta kuulla, miten se aikoo tässä toimia. Meillä on neljä konkreettista kysymystä ja odotan innolla niihin vastauksia. Ensinnäkin, mitä komissio aikoo tehdä kolmansien maiden lentoyhtiöiden osalta, jotka kieltäytyvät osallistumasta tähän järjestelmään? Sitten mitä toimia on suunniteltu, jotta lentoyhtiöt voitaisiin ottaa mukaan tämän strategian toteuttamiseen? Ja pitääkö paikkansa, että komissio suunnittelee, että ne lentoyhtiöt tai kolmat valtiot, jotka eivät halua olla mukana tässä järjestelmässä niiltä poistetaan lentoikeudet. Ja sitten, mikäli tällaisia kieltoja langetetaan, millaisia reaktioita komissio odottaa näistä kolmansista valtioista. Ja kolmansista maista on tullut valituksia. Ne suorastaan kieltäytyvät tulevasta mukaan EUn päästökauppajärjestelmään. Ja mielestäni meidän täytyisi nyt miettiä päivää 2012 ja haluaisin nyt tietää, mitä silloin tapahtuu, mitä me silloin teemme. Me keskustelemme siitä, miten neuvottelemme, ja se nyt on toissijaista. Aikea ei ole mitään muuta kuin hallitusten kokousmaailmasta, ja niillä on valtaisia erilaisia etuja, niin kuin nähtiin Kööpenhaminassa ja varmaan Kankunissa nähdään sama taas. Ja kysyisin komissiolta, eli miten me saamme tästä tilanteesta sellaisen, että voimme

on jo ottanut selkeästi kantaa tähän kysymykseen. Ja tämä nyt tulee oikeaan aikaan. Mutta nyt kun neuvotellaan New Yorkissa ilmastokysymyksissä, ikä on yleiskokous alkaa 28. syyskuuta ja ilmastonsuojelu on tietysti tärkeä kysymys. IKA on neuvosto, joka kokoontui viime viikolla ja mietti päätöslausamaa ilmailusta ei kuitenkaan tuota tulosta. Yksipuolinen toiminta EUn puolesta, 20 prosentin vähennys verrattuna vuoden 90 tasoon, merkitsee myöskin sitä, että mukana on ilmailu. Mitään, tähän ei tule muita kansainvälisiä vähennystavoitteita, ja ilmast ilmailun päästöt ovat 20 vuodessa kaksin kertaistuneet ja vielä tulevat nousemaan – ja vuonna 2020 varmasti tämä lukema on vielä 70 prosenttia suurempi kuin vuonna 2005. Ja 400-500 prosenttia on kasvua. EUn toimet ilma, ilmailun vaikutuksia vastaan on nyt ollut tärkeä ilma, parlamentissa ja neuvostossa ja ilma, ilmailun päästöt otetaan mukaan päästökauppajärjestelmä vuodesta 2012 lähtien. Tämä koskee kaikkia EU-sta, tulevia EUn, EU-sta lähteviä EUn tulevia lentoja. Valmistelut ovat jo alkaneet ja meidän täytyy edistää ilmaston suojelua. Ja eri valtioissa on samantyyppisiä järjestelmiä, joilla pyritään vähentämään kasvihuonepäästöjä. Ja seuraavissa neuvotteluissa EUn kanta ikaossa lyötiin lukkoon neuvostossa syyskuussa. Ensinnäkin hyväksytään ikaossa tavoitteet, jotka liittyvät kansainväliseen ilmailuun, eli 10 prosenttia vuonna 2020 verrattuna vuoteen 2005. Sitten pitää olla yhteiset puitteet, joilla todetellaan toimia, joilla näitä päästövähennyksiä tarkkaillaan. Ja sitten kolmansien maiden kanssa ollaan tehty kahdenvälisiä sopimuksia, mikäli tässä maassa on samantyyppisiä ilmastolakeja. Ilmailun päästöt ovat käsiteltävänä myöskin Yhdysvalloissa, ja yhdysvaltalaiset haluaisivat tehdä vastavuoroisia sopimuksia ilmastokysymyksissä, ja siellä tähdetään nimenomaan eurooppalaisen toiminnan vastustamiseen. Me emme halua, että Yhdysvalta heikentää lainsäädäntöämme ja nämä toimet ovat Yhdysvaltojen kannalta erittäin tärkeää, kun vastustetaan ilmastonmuutosta. Me emme voi hyväksyä sitä, että ne, jotka haluavat tehdä enemmän ilmastonmuutoksen torjumiseksi, tarvitsevat lupaa niiltä, jotka tekevät vähemmän. Mitään veto-oikeutta ei ole ilmastokysymyksissä, eikä myöskään voi olla niin, että ilmastonmuutostoiminnassa mietitään kilpailuetuja. Jos me käytämme tätä sääntöjä vain eu lentoyhtiöihin, silloin se haittaisi niiden toimintaa ja se heikentäisi myös ilmastonmuutoksen vastaista torjuntaa, eikä siinä olisi mitään järkeä. No, vastavuoroinen sopimus tarkoittaa sitä, ettei ilmailua ja päästöjä haluta yhdistää. Meidän on pidettävä kiinni normeistamme, emmekä voi hyväksyä sitä, että EUn lainsäädäntö joutuu vastatuuteen ja meillä pitää olla yhteinen menettely ja globaali vähennystavoite ilmailun osalta, jotta voimme toimia kestävästi ja tehokkaasti. Kiitoksia komission jäsen. Seuraavaksi ryhmien nimissä puhuvat ja sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä El Kadraui, kolme minuuttia. Kiitoksia, rouva puhemies, hyvät kollegat, hyvä komissaari. Kiittäisin komissaaria tästä hyvin selkeästä vastauksesta ja hyvin selkeästä kannanotostanne. Ja uskon, että me täällä parlamentissa, erityisesti tässä parlamentissa, meidän täytyy lähettää maailmalle selkeä viesti ja tuen viesti viesti komissiolle, riippumatta siitä, olemmeko sitä mieltä, että direktiivi on liian pitkälle tai liian lyhyelle menevä, onko se liian aikaista tai liian myöhäistä tai niin edespäin, koska nyt ollaan siinä vaiheessa, että lainsäädäntö ollaan hyväksymässä ja se täytyy tai se on saatu aikaiseksi ja nyt se täytyy panna täytäntöön. Ja komissaarin täytyy laittaa se täytäntöön myös, joten direktiivi on hyvin selkeä, kristallin kirkas. Ja haluaisin viitata, että ensimmäinen ensimmäistä 2012 kaikki EUn lentokentille saapuvat tai niitä lähtevät lennot kuuluvat kuuluvat täysin tämän direktiivin piiriin. Tämä kattaa myös kolmannet maat sekä lähtevät että tulevat lennot näistä maista. Eli joillakin mailla voi olla jotain epäilyksiä tämän asian suhteen, mutta kolmannet valtiot tai kolmansien valtioiden kohdalla ei ole mahdollista ajatella, että ne maksaisivat vain joko lähtevistä tai tulevista lennoista. Tämä ei olisi mahdollista. Se olisi lentoyhtiöiden välisen kilpailun vääristämistä. Eli kolmannet valtiot, joilla on ongelmia tämän suhteen, saattaa tulla esille. Täytyy kiinnittää huomiota siihen, että lentoyhtiöt saattavat saada poikkeuksia, jos ne ryhtyvät samankaltaisiin toimenpiteisiin, joten periaatteessa tämä tarkoittaa sitä, että me emme itse asiassa tässä tavoittele lisää tuloja. Nimittäin jos kaikki tekisivät tämän saman, niin me saisimme vähemmän rahaa aikaiseksi, mutta me parantaisimme meidän tavoitteitamme, eli onnistuisimme leikkaamaan CO-päästöjämme. Amerikkalaiset ystävämme ja muut, jotka lainsäädännöllisin tai muin keinoin ikaon kautta esimerkiksi pyrkivät välttämään vält- väistämättömän toivon mukaan saavat aikaan äh, rakentavia ehdotuksia, jotta saataisiin maailmanlaajuinen sopimus aikaiseksi, joka saisi aikaan tasapainoisen pelikentän kaikille ja samanaikaisesti johtaisi myös siihen, että saataisiin aikaan pitkäaikaisempi lähestymistapa äh, ilmailutoimintaan. No nyt sitten keskustelu, joka on nyt viime hyväksyntävaiheessaan, niin tässä artiklassa 15 tässä sopimuksessa sanotaan selvästi, että komitea voi esittää ehdotuksia siitä, että voidaanko päällekkäisyyksiä poistaa, jotta lisäkustannuksilta vältyttäisiin. Joten tämä sopimus, joka, jossa, joka saatiin aikaiseksi ilmailublokkien välillä, tunnustaa tällaisen menettelyn, joten haluaisin pyytää tekemään selväksi, että minkälaista perääntymismahdollisuutta tässä asiassa ei enää ole. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Kramer vihreiden nimissä puolitoista minuuttia. Ja, herr Kommissar, vielen Dank für... Komissaari, kiitoksia selkeistä Ne Toivottavasti voitte sitten äh, osoittaa sanoja nimittäiseksi Kopenhaminamilla on täysin floppia katastrofi, koska meillä ei ole selkeitä tavoitteita Äh, äh, se, se, sitten karkkasi täysin käsistä, koska me, me, meillä Euroopan unionilla on selkeä kantaa. Me muistamme hyvin, että että tämä päästö, päästökauppajärjestelmä ot, äh, ot, otettiin käyttöön ja hyväks, hyväksyttiinkin tuo lentoyhtiöissä, jotta vältyisimme lisäveroilta, mutta Kuitenkin 30 miljardia euroa on äh, käytössä lentoyhtiöille vero erilaisten kerosiinien ja muiden verojen äh, kautta. Jos eivät kuitenkaan halua osallistua tähän päästä päästökauppaan. Silloin meidän täytyy sitten sen verran äh, tiukempi kero, kero, kerosinivero sitten langettaa niille ja se tiedätte, mihin se sitten taas johtaa lentoliikenne on hyvin vaarallista. Siellä ilmastopäästöt ovat kolme neljä kertaa vaarallisempia ja suurempia kuin maanpinnalla. Silti kuitenkin kansa sitä tukea. Meidän täytyy voida maksattaa tämä sitten tällä saastuttajalle. Ajatellaan vaikkapa rautateitä, jotka joutuvat kantamaan kustannuksia lentokone, lent, lent, jonkun matkan lentäminen se kertaa kolme kertaa kauemmin lentokone kuin junalla kaikki ne vaiheine joka tapauksessa rautatieliikenne joutuu ostamaan olemassaolonsa oikeuden sataprosenttisesti. Kukaan ei sitä subventoi eikä auta. Kiitoksia ja seuraavaksi muut puhujat. Ensimmäinen Tika on kaksi minuuttia. Efharistopoli. Economia mondială este din ce în ce mai dependentă de transportul aerian. Kiitoksia. Me olemme hyvin pitkälti riippuvaisia ilmailusta ja tilastojen mukaan 27 prosenttia hiilidioksidipäästöistä tulee ilmailuliikenteestä. Ja on selvää, että tutkimus, uudet turbiinit, uudet polttoaineet mahdollistavat sen, että voidaan vähentää näitä päästöjä. Ja yhden äskettäisen tutkimuksen mukaan energiatehokkuusstandardit turbiinien osalta on aivan verrattavissa jonkin henkilöauton esimerkiksi. Euroopan unioni on nyt neuvottelemassa kolmansien maiden kanssa liittyen tiettyihin ilmanmuotoihin. Yksi esimerkki tästä on EUn ja Kanadan välinen sopimus. Ja mielestäni tässä sopimuksessa on sääntöjä, jotka liittyvät siihen, miten voidaan vähentää ilmailun vaikutusta ympäristöön. Vuoden 2008 asetuksessa artiklassa 25 sanotaan, että jos kolmas maa hyväksyy hyväksyy lainsäädäntöä, jolla vähennetään päästöjä lentojen osalta, jotka lähtevät sen alueelta ja saapuvat Eurooppaan. Silloin komissio analysoi tilannetta ja takaa yhteisön ja kolmannen maan välisen järjestelmän yhteistyön kautta. Meidän pitäisi saada nyt esimerkkejä komissiolta näistä tapauksista, jotka ovat jo kantaneet hedelmään. Ja artiklassa 25 on myöskin todettu, että jäsenvaltiot ja Euroopan unioni ponnistelevat, jotta saadaan aikaan sopimus, joka liittyy toimiin, joilla vähennetään kasvihuonepäästöjä ilmailusta. Kun otetaan huomioon tämä sopimus, komission pitäisi analysoida, pitäisikö muuttaa olemassa olevaa direktiiviä. Komission jäsen, onko komissio tekemässä tämän tyyppisiä muutoksia? Taylor, Kiitoksia. Ja sitten Taylor, puolitoista minuuttia. Sorry. <clears throat> Hello, thank you. Terve vain ja kiitoksia puhemiehelle. Haluaisin lisätä tukeeni tälle suulliselle kysymykselle, koska minusta se on täysin hyväksymätöntä, että USA, Kanada ja Meksiko pyrkivät kiistämään lentoliikenteen sisällyttämisen EUn päästökauppajärjestelmään. Joka tapauksessa monet uskovat, että nämä ilmailuehdot vuodelta 2012 lähtien ovat hyvin vaatimattomia verrattuna siihen, mitä meidän olisi pitänyt ja mitä olisimme saattaneet saavuttaa. Esimerkiksi tämä sektori voi vielä päästä näihin hiilikreditteihin käsiksi, jotka ovat peräisin muilta sektoreilta. Ja tämä ilmailun päästökatto ei ole ollenkaan niin tiukka kuin muilla sektoreilla. Jos sisällytetään nyt ilmailu tähän järjestelmään, niin se on askel oikean suuntaan ja se on poistamassa sitä lainsäädännöllistä tyhjiötä, joka on ollut vallalla pitkään. Ilman muuta saastuttaja maksaa periaate ei ole koskaan ollut paremmin oikean osuva kuin tässä järjestelmässä. Ja täytyy sanoa vielä, että meidän ei pysty, pidä päästä syntymään sellaista tilannetta, että EUn tekemät vakiintuneet päätökset joutuvat vaaraan kolmansien valtioiden EU EUn neuvoston täytyy vaatia, että asianmukaisesti hyväksytty EU-laki täytyy ottaa asianmukaisesti huomioon ja noudattaa on tulevissa neuvotteluissa. Kiitoksia. Sitten Balsitis puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. EU on sitoutunut muovaamaan taloutensa tehokkaaksi niin, että se käyttää energiaa tehokkaalla tavalla ja että CO-päästöt pysyvät pieninä. Ilmailun sisällyttäminen EUn päästökauppajärjestelmään on hyvin tärkeä aske, askel ilma-alusten negatiivisen vaikutuksen pienentämiseen ilmastoasioissa. Ja tämä direktiivihän soveltu, so, tai sitä sovelletaan myös kolmansiin valtioihin ja lentoyhtiöihin, jotka lentävät eurooppalaisille lentokentille tai kentiltä. Ja tämän pitäisi estää kilpailun vääristyminen. Ja meidän velvoitteemme ilmaston, ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa vaativat toiminnan solidaarisuutta. Kolmansien valtioiden ilma-alusten ja matkanjärjestäjien pitäisi varmistaa, että päästöjen määrää asianmukaisesti vähennetään. Komission pitäisi ottaa tai ryhtyä myöskin koordinointitehtävään ja varmistaa neuvottelut kolmansien valtioiden kanssa. Kiitoksia. Ja sitten menetty ilman puhujalistaa. Kelly ja Marinescu ovat pyytäneet puheenvuoroa. Kelly ensin yksi minuutti. Arvoisa puhemies, tänä iltana kuulemani on aika ällistyttävää ja yllästyttävääkin se, että ilmailun pienentyminen viime vuosina tai nouseminen viime vuosina esimerkiksi Brasilian, Kiinan, Venäjän ilmailun lisääntyminen keskiluokan keskuudessa on johtanut siihen, että myöskin omien poli- politiikkojen soveltaminen esimerkiksi liikkuvuuden suhteen ja matkailun suhteen ovat yhä tärkeämmässä asemassa. Uskoakseni kysymys, jonka haluaisin esittää, on se, että kuinka me eurooppalaisella tasolla aiomme vähentää päästöjä tutkimuksen ja innovaation avulla, kuten olemme pyrkineet tekemään esimerkiksi sähköautojen ja energiatehokkaiden rakennusten avulla, koska tämä on todellakin se vastaus, mitä me etsimme tähän kysymykseen pitkällä aikavälillä. Kiitos Marinescu, Tora, Kiitoksia. Sitten Marinescu, yksi minuutti. E, Include... Kiitoksia, rouva puhemies. E, ilmailun e, liikenteen, ilmailuliikenteen mukaan otto tähän päästökauppaan on erittäin tärkeä ilmastonmuutoksen kannalta. Meidän täytyy toimia globaalisti. Tämä 2012 voimaan astuva direktiivi toimii juuri tätä tarkoitusta varten. Sitten kolmansien maiden mukaan saaminen on aivan olennaista jos, jos äh, ne aikovat äh, ei kieltäytyä tästä, silloin äh, tietysti ilma, ilmailuliikenteen kilpailukin vääristyy. jotta, jotta kasvihuonekaasujen päästö ilmailuliikenteessä vähenisi, on aivan olennaisen tärkeä, se on saatava mukaan tähän. että Tämä on äh, saatava, äh, siis tämä direktiivi pakolliseksi äh, kaikkialle. Näin ainoastaan voidaan toteuttaa yhtenäinen e-, vapaa eurooppalainen taivas. Kiitoksia. Sitten Paskaan vielä pyytänyt ja hän saa yhden minuutin. Kiitoksia, rouva puhemies. Arvoisa komissaari, olen samaa mieltä siitä, että on välttämätöntä vähentää päästöjä. Ja jos meillä olisi sitä, siihen tarvittavat säännöt, niin meidän täytyy varmistaa, että niitä myöskin sovelletaan. Ja jos ystävämme USAsta eivät halua hyväksyä tätä, niin meidän täytyy jatkaa keskustelua heidän kanssaan, vuoropuhelua heidän kanssaan ja pyrkiä saavuttamaan asianmukaiset tavoitteet. Ilmailun sisällyttäminen päästökaupajärjestelmään ei ole mikään hirvittävä taakka ilmailuteollisuudelle sellaisen ainakaan, ettei se siitä selviytyisi. Meidän täytyy ottaa huomioon, että on muitakin liikennemuotoja, joissa päästöjä täytyy vähentää. Ja meidän pitäisi odottaa samaa, samaa myöskin ilmailualalta. Kiitoksia. Paska. Kiitoksia. Ja seuraavaksi komission jäsen Haan saa viimeisen puheenvuoron. Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Tämä keskustelu on osoittanut, että parlamentilla on selkeä kanta näiden ikäon neuvottelujen suhteen ja haluan kiittää tuestanne en olisi mitään muuta odottanutkaan. Kiitän teitä tuesta, mutta myöskin asioista, jotka tulivat esiin keskustelussa. Ja Hildegard Kallas, haluat välittää teille tiedon, että komissiossa on jo alettu käsitellä näitä asioita. Ja sitten nämä kysymykset, joita on tullut esille, jos nyt vastaan näihin spontaanisti. Tietysti EUn lainsäädäntö päätetään parlamentissa ja neuvostossa, ja EUn lainsäädäntö kattaa kaikki toimijat kansallisuuteen, kansallisuudesta riippumatta, eli tämä koskee myöskin kolmasia valtioita, Yhdysvallat mukaan lukien. Ja parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet direktiivin, ja siinä on puhuttu lentokieloista. Se on viimeinen keino mikäli lentoyhtiöt eivät noudata lainsäädäntöä. Ja tässä tapauksessa komissio luonnollisesti tukee jäsenvaltioita toteuttamaan näitä lentokieltoja. Me olemme luottavaisia. Direktiivi on tarkastettu oikeudelliselta puolelta ja tuomioistuin on vahvistanut tämän lainsäädännön. No sitten lopuksi vielä haluaisin selkeästi todeta, että komissio ei hyväksy mitään tuloksia, jotka olisivat sen vastaisia, mistä on puhuttu vuodesta 2008 lähtien, ja joka sai, tämä sai 640 ääntä äänestyksessä. Tämä on meidän tehtävämme ja tämän me tulemme toteuttamaan. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Keskustelu on päättynyt.